Seuraavaksi Bulgarian rajoille saapuvat syyrialaispakolaiset. Ja ensin neuvoston puolelta Venizelos. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, siirtolaisvirta Bulgariaan, samoin kuin muihin EUn ulkorajavaltioihin. Vaikuttaa Eurooppaan ja se liittyy tietenkin Syyrian pahenevaan tilanteeseen. Bulgariassa on paljon ihmisiä, jotka haluavat kansainvälistä suojelua. Se on sellainen jäsenvaltio, joka on erityisen altis Syyrian kriisin vaikutuksille Tästä on laadittu kertomus tammikuussa ja kertomuksessa puhutaan siitä, miten vaikeata on tarjota, tarjota tukea näille ihmisille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa. Tämä liittyy nimenomaan Bulgariaan. Kansalaisjärjestöt ovat olleet mukana toimissa myös. Haluan painottaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa se, että asuinolosuhteet, majoitusolosuhteet ovat kansainvälisellä tasolla niille, jotka vaativat kansainvälistä suojelua. Jäsenvaltiot, jotka vastaanottavat siirtolaisvirtoja, tarvitsevat tukea. Bulgaria viranomaiset ovat sanoneet, että siellä ollaan valmistauduttu vastaamaan riittävällä tasolla näihin vaatimuksiin. Siitä huolimatta mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, samoin kuin laitokset. Ja tämä on merkittävä haaste Bulgarialle. YK-virastot myös ovat todenneet tämän. Pyritään varmistautumaan, varmistumaan siitä, että vastaanotto mahdollisuudet ovat riittävät. Tässä kertomuksessa tunnustetaan, että tilanne on jo paranemaan päin. Komissio on tämän vahvistanut myös ja se käy Bulgariassa ensi viikolla tarkastusmatkalla ja Tämän matkan jälkeen on varmasti vielä päivitettyä tietoa. Parlamentin jäsenet ovat myöskin käyneet aivan äskettäin Bulgariassa katsomassa, millaisia haasteita tällä maalla on edessään. Erityistä huomiota pitää kiinnittää myös maahantulon Italia, italiankin osalta, kun Syyriasta tullaan näihin maihin. Tukea tarjotaan ja se onkin hyvin arvokasta. Myös varoja on annettu tähän käyttöön, varsinkin niille maille, joihin kohdistuu erityiset maahanmuuttajavirrat. Nämä varat ovat tietenkin rajalliset ja niillä pyritään parantamaan vastaanotto- mahdollisuuksia hallintoa tukemaan myös rajahallintaoperaatioita. Ja näin pystytään helpottamaan niiden, niiden tilannetta, jotka ovat siirtyneet Syyriasta EU-hun. Bulgaria on jäsenvaltio, joten olemme valmiit tekemään kaikkemme, jotta voimme auttaa Bulgarian viranomaisia kohtaamaan nämä maahanmuuttohaasteet. Ja he pystyisivät tarjoamaan myös tukea. Kiitos. Kiitos sitten komission jäsen Malmström. Uh, Kiitoksia puhemies. Neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Komission huolissaan maahanmuuttopaineista, jotka kohdistuvat EUn jäsenvaltioihin, erityisesti Bulgarian. Bulgarian viranomaiset ovat tehneet tärkeää työtä yhteistyössä komission, EASON, UNCHR, kansalaisjärjestöjen ja tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa. Tarkoituksena on välttää tilanteen paheneminen. Tilanne on tällä hetkellä vakaa, eikä se nyt pahene tällä hetkellä, mutta on kuitenkin vakavia haasteita, jotka on hoidettava. Ensinnäkin pakolaiset ja turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa. Hakemuksia on valtavasti käsittelemättä. Ja sitten on henkilöitä, jotka tarvitsevat kansainvälistä apua ja heille on annettu oleskelulupa Bulgariaan. Ja koska tilanne on näin kiireellinen, ihmiset tarvitsevat kansainvälistä apua ja tämä tilanne saattaa vaikuttaa myöskin asetuksen vaikuttamiseen toimintaan, joten tiedämme, että Bulgarian tilanteeseen pitää nopeasti puuttua. Ehkä nyt voitaisiin käynnistää kriisin äh, ratkaisumekanismi, josta sovittiin Dublin kolmosasetuksessa. Varhaisen varoituksen järjestelmä artiklassa 33 ei tähtää siihen, että syytetään mitään maata. Ja Euroopan parlamentti tietää sen varsin hyvin. Monissa tavoin Tämä on solidaarinen väline. Mekanismin aktivointi tarkoittaa, että tiedetään, että yhteen maahan kohdistuu erityistä painetta ja sille annetaan ratkaisuja sekä kansallisesta järjestelmästä että myöskin täytyy ottaa huomioon nämä turvapaikanhakijat, jotka ovat hankalassa tilanteessa. Artikla 33 lähettäisi viestin siitä, että Bulgaria ei ole yksin ja että komissio ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneita tukemaan tätä jäsenvaltiota, jotta se selviää kriisistä. Tässä vaaditaan solidaarisuutta Bulgaria kohtaan ja se voi esiintyä materiaalisesti, operatiivisesti, rahoituksellisesti. Ja tällä hetkellä EUn tuki, siis mehän olemme tukeneet jo Bulgaria tietysti, niin tämä tuki tulee jatkumaan. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, että Bulgaria tarvitsisi komission avulla – toimintasuunnitelman, jotta se voi vastata näihin ongelmiin. Kun tarkastellaan lukuja, komissio, kansalaisjärjestöt, useammat jäsenmaat ja myöskin kolmannet maat toimintasuunnitelma tulee tarjoamaan välineitä, kuinka valvoa sitä, onko tavoitteisiin päästy, joita Bulgarian viranomaiset ovat asettaneet, jotta tämä järjestelmä todella toimisi. Toimintasuunnitelma myöskin vahvistaa pitkän ajan strategian tähän Bulgarian maahanmuuttojärjestelmän ja integrointijärjestelyt pyritään tässä myöskin huomioimaan. Ja näiden myötä toivottavasti tulevaisuudessa tällaisiin kriiseihin ei törmätä. Tarvitaan pitkän aikavälin suunnittelua, koska varmaankaan ihan lähitulevaisuudessa nämä ongelmat Bulgarian ulkorajalta eivät lopu. Tämän lisäksi lisätukea tarvittaessa voidaan myöntää. Ja tällöin huomioidaan eh, välitön reagointi eh, tuen jatkuessa ja sitten myöskin tämän jälkeinen tilanne. Ja komissio pitää koko ajan sekä neuvostoa kuin myöskin Euroopan parlamenttiasioista ajan tasalla. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Weber, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Edellisessä esityslistan kohdassa jo keskustelimme Syyrian tilanteesta, Syyrian tragediasta. Tässä esityslistan kohdassa tämä asia tulee meille eurooppalaisille vieläkin konkreettisemmaksi. Syyrialaiset saapuvat rajoillemme ja tarvitsevat apua. Haluan EPP-ryhmän nimissä kiittää kaikkia Syyrian naapurimaita, jotka tekevät valtavan työn ottaessaan vastaan Syyrian pakolaiset, mutta tämä asettaa kyllä myös Euroopan merkittävän haasteen eteen. Viime viikolla luimme lehdistä tästä Bulgarian muurin tai aidan rakentamisesta. Väitettiin, että Eurooppa eristäytyy, hylkää Syyrian pakolaiset. Siksi tätä keskustelua tänään käymme. Nämä vaikutelmat sitä, että Eurooppa eristäytyy, eivät ole hyväksyttäviä. Euroopalla on erityinen vastuu, koska Eurooppa on kriisialueen naapurustossa. Minä vetoan myös Bulgarian sosialisti hallitukseen, että se ei käyttäisi tätä asiaa sisäpoliittisiin äh, pyrkimyksiinsä. Sosialisteillahan ei ole enemmistöä vaan äh, hehän äh, käyttävät äärioikeiston tukea pysyäkseen hallituksessa ja toivomme, että eivät taivu näiden vaatimuksille. Syyrian pakolaiset ansaitsevat äh, Euroopalta tukea meidän lakimme mukaan. Me tarjoamme Turkille apua ongelmien ratkaisemiseksi. Ja niin kuin komission jäsen juuri totesi, haluamme, että eurooppalaisia standardeja kunnioitetaan. Samoin olemme sitoutuneet ulkorajamaidemme maidemme tukemiseen taloudellisesti ja vetoamme muihin Euroopan unionin maihin, jotka ovat asettaneet kiintiöitä Syyrian pakolaisille, että lisäisivät näitä kiintiöitään Euroopalta. Tarvitaan apua, Euroopan on toimittava yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Herra Weber, herra Kirilov on pyytänyt sinisen kortin puheenvuoro. Kirilov. Вие недопустимо политизирате сами въпроса niin, kiitos puhemies. Me emme voi hyväksyä tätä tilannetta. Voisitteko te esittää kommentin entisen pääministerin näkemyksiin pari vuotta sitten on puhuttu jo tästä tilanteesta, mutta on hyvin vaikea sanoa, kuinka monta henkeä tämä koskee. Mitään ei nimittäin ole oikeasti saatu aikaan. Hallituksen täytyisi seuraavien kuukausien aikana suorastaan tehdä ihmeitä voidakseen hallita tilannetta. Kiitän tästä kysymyksestä ja tunnustan ehdottomasti Bulgarian ponnistelut ulkorajoillaan haaste on suuri, mutta nykyhallituksen on vastattava siihen, miksi tämä raja-aita on rakennettu, miksi raja ollaan tällä tavalla sulkemassa. Ja kun ää, tässä radikaalipuolue, nimittäin Ataka-puolue, joka on oikeastaan radikaalipuolue, ää, on ää, puuttunut tähän asiaan, niin tästä täytyy Euroopan parlamentissa voida puhua. Toivoisin, että sosialistit ovat kriittisiä myös omia hallituskumppaneitaan kohtaan. Sitä tässä teiltä pyydämme. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Gion. Merci. Kiitokset. Kaksi viikkoa sitten osallistuin muutamien teidän kanssa Bulgarian matkaan Libe-valiokunnan kanssa ja tavoitteet tietysti olivat monet, mutta, toisaat, mutta myös tutkimme turvapaikanhakijoiden tilannetta ja tulevaisuutta ja myös sitä, miten voitaisiin Euroopan unionin puolesta tukea tätä maata. Ja minä toki tosiaan olen todennut, että Bulgarian viranomaiset ovat pyrkineet parantamaan turvapaikanhakijoiden tilannetta, mutta paikan päällä tilanne, vaikka se tietysti on toisen toinen kuin ihan alkupäivinä, on edelleenkin erittäin hankala ja olosuhteet ovat erittäin surkeat, eivätkä myöskään vastaa Euroopan pakolaisten standardivaatimuksia. Ja minä tietysti ymmärrän, minkälaisia vaikeuksia tuolla alueella on on. Ja erityisesti mietin tätä mekanismia, joka on luotu. Jos ajattelemme, että vuonna 2013 suorastaan yli 10 prosentilla Bulgariaan tulevien pakolaisten määrä on noussut suhteessa aikaisempiin vuosiin, mutta myös Bulgarian pakolaisjärjestelmä ei välttämättä ole tasapainoinen eikä ole pystynyt vastaamaan edes proseduraalisesti eikä varsinkaan vastaanoton näkökulmasta näin suuren pakolaisten vastaanottamiseen. Eli tätä järjestelmää ehkä täytyisi muuttaa. Uskon, että tilanne olisi siihen jo valmis. Ja toiseksi huomauttaisin, että jo vuodesta 2013 lähtien näyttää siltä, että tilanne on muuttunut viime syksyyn mennessä, onko no, marraskuuhun mennessä, onko komissio tehnyt suoraan yhteistyötä Bulgarian kanssa, onko tehty tutkimuksia ja, onko tutkittu sitä, miten näitä pakolaismenettelyjä on toteutettu Bulgariassa, ettei ole vääriä henkilöitä käännetty takaisin ja onko Bulgaria myös kansainvälistä suojelua tarjonnut pakolaisille, vastaako se unionin turvapaikanhakijoiden hakijoita koskevia sääntöjä meidän täytyy todella toimia solidaarisesti sekä Bulgaria kohtaan että myös Syyriä kohtaan ja myös rahoituksellisesti tukeaksemme näitä henkilöitä. Kiitokset. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Iltsev, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. One second, sir. Niin pieni hetki. Missä Stojanov on? Stojanovilla oli tässä vaiheessa puheenvuoro, olkaa hyvä. Euh, euh. Niin, hyvä rouva Guillaume. Minulla olisi teille kysymys esittää. Jos te tahdotte, että pakolaisia ei pysäytetä niitä, jotka Turkki päästää Bulgariaan rauhallisesti, niin voisitteko te puhua Ranskan sosialistipresidentin puolesta, kuinka monta henkeä Ranska haluaisi ottaa vastaan Bulgariasta, koska Bulgaria ei pysty heitä ottamaan vastaan. Niin, sy- Ranskan presidentti, siis hän, hän on Ranskan presidentti eikä puolueesta nyt niin väliä, on todellakin maininnut siitä, että pakolaisia voidaan ottaa ja näitä pakolaisia onkin jo otettu Ranskaan ja tässä täytyy todellakin nyt miettiä sitä, ettei näitä henkilöitä voi palauttaa takaisin kotimaahansa, jos heillä on oikeus kansainväliseen suojeluun Niin tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Ilchev, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, minä olen osallistunut kahdelle matkalle Kreikkaan, Bulgariaan ja Turkiin ja tahtoisin sanoa, että meidän maamme kyllä on kovasti ponnistellut vastatakseen kaikkiin vaatimuksiin pakolaiset odottavat parempaa vastaanottoa ja myös pääsyä Euroopan unioniin, eivät välttämättä pelkästään Bulgariaan. Meidän täytyy nyt todella toivoa, että Bulgaria vastaa näihin sitoumuksiinsa, mutta myös täytyy taata tuo rajaturvallisuus. Meidän täytyy vastata Bulgarian kansalaisten turvallisuuden toiveeseen myös eikä, myös, eikä myöskään sälyttää tätä kaikkea sosiaalista vastuuta heidän harteilleen. Tästä ajaudun seuraavaan kysymykseen. Miten me voimme turvata tuon Bulgarian rajan, jotta meidän maatamme suojataan rikollisten maahan tulolta? Ja miten me voimme auttaa niitä, jotka pakenevat Syyrian painajaista todellisuudessa tässä puhutaan humaniudesta ja solidaarisuudesta, sitä meidän tulee osoittaa. Me tarvitsemme siihen rahoitusapua. Bulgarialla ei ole tähän taloudellista mahdollisuutta ja siihen me tarvitsemme apua. Bulgarian hallitus tekee nyt työtä kansallisen talousarvionsa pohjalta, mutta me tarvitsemme tähän joustavaa politiikkaa ja me olemme myös toivoneet Turkilta vahvaa valvontaa siitä, ketkä sitten pääsevät Turkin ja Bulgarian väliselle alueelle. Jos me haluamme, jättää, haluamme että Bulgarian viranomaiset ottavat pari tuhatta jopa enemmän pakolaisia vuosittain vastaan, niin ongelma ei yksistään sillä ratkea. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta, siten ongelmat voidaan ratkaista järkevästi. Ja näin me voimme myös sitten osittain maahanmuuttajia opettajat mm, kotouttaa. Ja tähän tarvitaan kansallinen suunnitelma. Tämä on Bulgarian kansalaisten toive myös, mutta myönnän, että tilanne on hyvin, hyvin hankala. On olemassa vastaanottokeskuksia, jotka pärjäävät, selviävät ihan hyvin tästä tilanteesta, mutta kaikki eivät kyllä. Mutta me tarvitsemme sitä viestiä, ettei Bulgaria jätetä yksin. Täällä on Rova Enstiltä sininen kortti. 30 sekuntia, olkaa hyvä. Uh, sorry. Ich bin ein wenig Mikrofoni. Olisin kysynyt, ketä tarkoitat, Syyrian pakolaisia vai jotain muita vai ylipäätään ihmisiä, jotka ovat rajoilla ja haluaisivat EU-hun? Eli tähän tarkennusta, jos mahdollista. Mr. Ilchev. No herra, Ilchev, olkaa hyvä. Kiitokset tästä kysymyksestänne. 80 prosenttia niistä ihmisistä, jotka ovat Bulgarian alueella, tahtovat jatkaa matkaansa muualle, koska Bulgaria on unionin köyhin valtio. En tiedä, onko tässä kyse vain väärästä käsityksestä tai propagandasta. En minä voi tähän kysymykseen vastata sen enempää, mutta 80 prosenttia näistä ihmisistä sanoo haluavansa pakolaisaseman päästäkseen muualle Eurooppaan. Tässä se ongelma on. Mutta mm, tämä oh, rautalanka-aita tie tietysti on nyt sinänsä mm, huono asia. Kyse on 30 kilometristä rautalanka-aitaa, jotta nämä pakolaiset, e, pakolaisten estämiseksi, sillä nämä näiden pakolaisten täytyy saapua oikeille rajanylityspaikoille. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Tavares, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tänään EUn sen toimielinten ja jäsenmaiden on ymmärrettävä, että jo Syyrian konfliktin alussa tehtiin suuria virheitä ja myöskin nyt myöhemmässä vaiheessa, mitä tulee pakolaisiin, ajateltiin, että sota ei kestäisi kovinkaan kauan, mutta toisin on käynyt. Ja on katsottava, miten menetellä silloin, kun puhutaan pitkittyneistä konfliktitilanteista, kuinka hallita kunnolla pakolaisia kuinka kunnolla järjestää asiat, järjestää ne rauhallisesti, pyrkiä auttamaan pakolaisia pois maasta. Jos katsotaan eh, perusperiaatteita tässä yhteydessä, niin meidän on tuettava, autettava, suojeltava pakolaisia. Tämä jäsenmaiden on taattava. Ja niin kuin komissio sen totesi, jos 33 artikla Dublin sopimusta käytetään, niin tällöin emme osoita pelkästään solidaarisuutta pakolaisille. On ymmärrettävä, että tässä myöskin Bulgaria jäsenmaa on kriisitilanteessa samantyyppisessä kuin muutkin jäsenmaat, esimerkiksi Kreikka, ovat olleet. Ja tämä on myöskin ymmärrettävä. Jos haluamme, että sovelletaan artikla 18 ja sitä sovellettaisiin kaikkiin tämän tyyppisiin tilanteisiin, niin tällöin yksityiskohdat on huolella tarkasteltava. Artikla 80 puhuu nimenomaan jäsenmaiden välisestä solidaarisuudesta strategista syistä ja humanitaarisista syistä tällainen saattaa tulla kyseeseen. Ja meidän on pidettävä huoli siitä, että pakolaisia suojellaan riittävän hyvin. ja on katsottava, että todellakin tarkastettua Dublinin sopimusta kunnolla täytäntöön pannaan, että tämän tyyppiset tilanteet ulkorajoilla meidät toistu. Kiitoksia ja seuraavaksi Rovan olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies mietin tässä, että mitä vielä täytyy tapahtua ennen kuin ymmärretään, että Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka ei voi tällaisena jatkua enää päivääkään. Tietenkin Syyrian pakolaisten kohtelu Bulgariassa on skandaali, täytyy sanoa. Ja uusi muuri Euroopassa, no sehän nyt on viimeinen asia, mitä täällä tarvitaan. Mutta kysynkin nyt vakavasti, että riittääkö se, että Bulgaria tässä nyt torutaan, lähetetään sinne hiukan rahaa ei, ei tämä riitä. Euroopan äh, turvapaikkapaketti ei ole auttanut pakolaisten tilannetta yhtään millään tavalla. Yhtenäistä humanitaarista humaania pakolaispolitiikkaa ei ole olemassakaan. Tämä on ihmiselämää halventavaa politiikkaa tunnin kuluttua puhutaan Kreikasta. Me voimme puhua mistä hyvänsä jäsenvaltiosta ja havaita puutteita, suuria puutteita. Ja kun te nyt täällä parlamentissa päätitte budjettileikkauksista, samoin päätitte leikkauksista, jotka kohdistuvat äh, turvapaikanhakijoiden kohteluun, kun ajatellaan, äh, te haluatte vain äh, päästä eroon näistä ihmisistä. Tämä on tekopyhää likaista politiikkaa. Mikään tässä ei hyödytä pakolaisten tilannetta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Nastojana, olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies. Tämä aika, joka on varattu tälle keskustelulle, on suorastaan skandaalimaisen lyhyt. Hyvä komission jäsen, te puhuitte niiden ihmisten kotouttamisesta, jotka haluavat jäädä Euroopan unionin alueelle. Kyse on ihmisistä, jotka haluavat jäädä Bulgariaan, koska he ovat vaarassa omassa maassaan. Sitten kun tämä vaara on äh, haihtunut, niin he voisivat palata kotiin. Eli mistä kotouttamisesta ja integroimisesta me tässä oikein puhumme? Toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota tähän saamaani vastaukseen. 300 000 euroa Bulgariaa on antanut saada tukeakseen Syyrian naapurivaltioita, mutta mitä Bulgaria on sitten saanut vastineeksi? Minä haluaisin esittää kysymyksen, Ilsevkin esitti tämän kysymyksen, Bulgarian ei pitäisi joutua olemaan yksin tässä taistelussa. Kiitoksia, herra Engel. Euh, Kiitos puhemies. Minä haluaisin Stojanoville sanoa, että kun parlamentti kävi, parlamentin valtuuskunta kävi Bulgariassa pari viikkoa sitten, niin ensimmäinen asia oli se, että havaitsimme, että Bulgaria Bulgariaan eh, tulleet ihmiset mielellään haluaisivat lähteä kotimaahansa tai sitten haluaisivat lähteä muihin unionin valtioihin, koska eh, Bulgarian vastaanottomahdollisuudet eivät vastaa hyväksyttävää tasoa ja tämä tietysti liittyy kansainväliseen painostukseenkin. No, me voimme tietysti tästä käydä polemista keskustelua, mutta minä esitän seuraavan ratkaisevan kysymyksen. Kun puhumme Turkista, niin Turkissa on 700 000 syyrialaista. 700 000 syyrialaista tai jotka ovat paoko, paoko, paenneet Turkista ja miljoonat syyrialaiset maansa sisällä ovat joutuneet pakenemaan ja Libanonissa heitä on satoja tuhansia ja Bulgaria on sitten valittamassa siitä, että se ei muutamaa tuhatta pakolaista pysty vastaanottamaan ja sitten taas muut unionivaltiot ovat ehkä hyväksyneet 10, 50, 100 No entä sitten, jos tässä olisi kysyä sadasta tuhanteesta tai kahdesta sadasta tuhannesta syyrialaisesta? Olisiko meillä oikeasti sellaista unionipolitiikkaa olemassa, jota voitaisiin mm. käyttää, jos nämä ihmiset lähtisivät tällä tavalla liikkeelle? Ja neuvosto no, no, tavanomaisessa suuressa viisaudessaan vain siirtää ja siirtää tätä asian käsittelemistä, eikä se ratkaise ongelmaa, kun meillä on jatkuvasti kiireellisiä mahdollisuuksia maahanmuuttoongelmia. Kiitoksia. Ja sitten puheenvuoron saa herra Kalfin, olkaa hyvä. Kiitän puhemies. Bulgaariassa on 11 600 pakolaista, joista suurin piirtein puolet Syyrialsta. Ja tämä on alkanut viime kesänä, kun syyrialaisia alkoi tulvia maahan ja tämä jatkui viime syksyn asti 330 kaksi eh, saapui marraskuussa, syyskuussa melkein kaksi 1600. Eli kyllä me te ymmärrätte, minkälainen kriisi nyt on kyseessä. Engel sanoi, että kriisi olisi ikään kuin loppu, mutta en tiedä, mistä kriisistä tässä oikeastaan nyt puhutaan. Minua kiinnostaa se, mitä komissio nyt sanoi ja minkälaisiin toimiin komissio ryhtyy. Nämä toimet ovat osittaisia puolueellisia, eivätkä alkuunkaan oikeita, koska Bulgaria tarvitsee lisää mekanismeja. Me tarvitsemme takaisinottosopimuksen Turkin kanssa kanssa. Turkin ja muiden maiden myös pitää ottaa vastaan osa näistä pakolaisista. Ja meidän täytyy Bulgarian saada apua, voidaksemme ottaa nämä pakolaiset vastaan. Ja tämä määrä on nyt kymmenen kertaa suurempi kuin Bulgaria pystyy vastaanottamaan. Tilannetta täytyisi komission arvioida koko Euroopan kannalta ja pelkästään Bulgarian. Seuraavaksi Rova Gabriel, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Libe-valiokunnan vierailu Bulgariaan rohkaistui sanomaan, ettei Bulgaria ole ollut valmis ottamaan vastaan näitä pakolaisia. Bulgaria on käyttänyt aikaa toimintasuunnitelman laatimiseen ja se on varmasti johtanut myös muka, muukalaisvihaan. Me tarvitsemme tulevaisuuden strategian. Tällä hetkellä toimet riittävät huhtikuun loppuun asti. Ja sen jälkeen tulee varmasti ehkä uusia ongelmia varsinkin jos ajattelemme nuoria ja teini-ikäisiä mutta ei kannata esittää vastauksettomia kysymyksiä. Minä haluaisin pikemminkin puhua yhteistyöstä paikallisyhteisöjen kanssa poliisien koulutuksesta, rajavalvojien, rajapoliisien koulutuksesta, pakolaisten integroinnista, Turkin kanssa tehtävästä tiiviistä yhteistyöstä ja myös muiden unionivaltioiden kanssa tehtävästä tiiviistä yhteistyöstä. Kiitokset. Kiitoksia ja sitten Rova Fajon. Kiitos, hyvä puhemies Hyvä komission jäsen, tapahtumat ovat todellakin eh, melko eh, traagisia. Bulgarian eh, ulkorajat ovat hankalassa tilanteessa ja nyt meidän solidaarisuuden voimamme mitataan. Meidän tulisi auttaa ja osoittaa solidaarisuutta. Ja tärkeää on, että näitä henkilöitä ei noin vain käännytetä rajalta. Ja tämä väliaikaisen aidan pystytyshanke Bulgariassa. Haluammeko tämän tyyppisiä toimia todellakin? Eli haluamme tällaisia raja-aitoja pystyttää. On tärkeää, että ymmärrämme, että ymmärrämme, että tiettyjä oikeuksia näillä ihmisillä tulee olla, vaikka toisaalta paineet ovat kovat Bulgariassa ja siksi jollain tavalla meidän tulee solidarisuuttamme Bulgarialle osoittaa. On muistettava, että tässä puhutaan todella haavoittuvista ihmisryhmistä ja heidän turvallisuutensa on taattava. Gracias. Kiitoksia sitten Diastemera. Kiitos puhemies. Minun mielestäni meidän on mitä pikimmin aktivoitava artiklan 33 mukainen kriisitoimintasuunnitelma. Minun mielestäni tilanne on nyt paitsi kiireellinen, se on todella hätätilanne. Bulgarialaiset eivät pysty hoitamaan tätä yksin. Nyt tarvitaan todella Euroopan unionin solidaarisuutta. Minun mielestäni nyt todella kyse on hätätapauksesta ja tähän kuuluu kolme peruskysymystä. Eli tarvitaan asun, asuminen, tarvitaan terveydenhuolto, tarvitaan ravintoa. Eli tästä on kyse. Ja minä en vielä halua puhua äh, turvapaikasta tai edes äh, rajojen valvonnasta. Viimeaikaiset Euroopan lähialueiden sodat osoittavat, että eivät syyrialaiset varmastikaan halua jäädä Eurooppaan. He haluavat säilyttää henkensä voidakseen palata tämän jälkeen kotimaahansa. Eli nyt tarvitaan unionin yhteistyötä ja solidaarisuutta. Yksin tähän ei Bulgaria pysty. Um. Hyvä. Seuraavaksi puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta. Minulla on koko joukko puheenvuoropyyntöjä kaikki bulgaarialaisilta ja sitten herra Kasak ensin. Herra Maranov, olkaa hyvä. Mr. Maranov, thank you. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, взимам думата, за да кажа нещо, което или се споменава бегло, или почти винаги се пропуска. И то е, че ситуацията в България можеше да бъде още по-лоша. Kiitokset puhemies. Bulgarian tilanne saattaisi entisestään pahentua ja huonontua. Olkaa hyvä, jatkakaa vain. Tässä oli pieni tekninen ongelma. Niin, jos kansalaisjärjestöt ja yksityishenkilöt eivät auta meitä, niin me emme selviäisi tilanteesta. Bulgariaa ja Bulgarian toimielimet eivät olleet valmiita tähän kriisiin. Se on kiistämätöntä. Vastuu kuitenkin sälytyy edeltävälle hallitukselle ja nykyhallitukselle. Meitä autettiin kuitenkin spontaanisti ja nämä monet henkilöt hyvin järjestäytyivät apua antamaan yksityishenkilöt ja niinkin hyvin, että tätä ei ole edes ymmärretty ar- arvostaa riittävästi. Kansainvälisesti on sanottu, että meidän äh, tapamme toimia ja järjestäytymisemme oli hyvinkin heikkoa. Minä toivon, että Malmström äh, ei heikennä Bulgarian hallituksen valvontaa, mutta Bulgarialla ei ole kokemusta tällä alalla, eikä Bulgaria ollut valmis, mutta me olemme osoittaneet tahtoa ratkaista tämän ongelman. Tämä ongelma ei katoa ilman konkreettisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Me haluamme, että konflik- Syyrian konflikti voitaisiin ratkaista. Sitä ei kuitenkaan helposti ratkaista ja tämä ongelma pysyy Bulgaariassa ja unionin alueella vielä pitkään. Kiitoksia, Rauni Tseva, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, unioni ja Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman Syyriasta Lampedusan jälkeen. Tietänette, milloin tuo tapahtui. Bulgaariassa on kuitenkin ongelmia, koska sehän ei ole Syyrian rajanaapuri. Pakolaisten täytyy kulkea koko Turkin läpi saapuakseen Bulgaariaan. Ja ongelma on juuri se, että 50 prosenttia näistä ihmisistä on maahanmuuttajia, eivät välttämättä pakolaisia. Kyse on myös rikollisista jotka saapuvat maahamme. Ja tämä on suuri vaara sekä Bulgarialle että koko unionille. Väkivalta väkivaltatapauksia on havaittu maahanmuuttajien piirissä. On myös mukalaisvihaa esiintynyt tällaisia ongelmia Bulgaria ei yksin pysty ratkaisemaan. On totta, ettei Bulgaria ollut valmis tähän tilanteeseen, mutta on olemassa tilastoja eh, muun muassa siitä, että Bulgaria on elokuusta lähtien pyrkinyt parantamaan tilannetta vastaanottaakseen paremmin pakolaiset ja myös se pyrkii edelleenkin ratkaisemaan ongelman. Kiitoksia seuraavaksi Rauha Huismelova. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan turvaikkajärjestelmä nojaa yhteiseen vastuuseen ja solidaarisuuteen, ja Bulgaria on nämä molemmat ehdot täyttänyt. Bulgarian turvapaikkajärjestelmä on kovien paineiden alle hautautunut ja ensimmäiset viikot sen osoittivat ja me olemme noudattaneet Dublinin sääntöjä ja me olemme toimineet kriisi aikoina yhdessä unionin toimielinten kanssa täysin avoimesti. Hyvä komission jäsen, paljon edell- on edelleen tehtävänä voidaksemme parantaa tuhansien pakolaisten tilannetta ja käsitelläksemme tehokkaammin näitä ö, turvapaikkahakemuksia, mutta tähän asti Bulgarialla on ollut käytössä ainoastaan omat keinonsa. Tammikuussa me saimme ensimmäisen unionin rahoitustukipaketin ja jäsenvaltioiden solidaarisuuden ja komission avulla ja Bulgarian toimielinten avulla me varmasti ratkaisemme tämän ja varsinkin artiklasta 33 avulla. Kiitoksia sitten herra Kirilov. Kiitokset puhemies. Hyvät kollegat, minä tahtoisin korostaa sitä, että olen eh, ilahduttavasti yllättynyt kaikista keskusteluun osallistuneista ja tästä myötätunnosta, jota on osoitettu myös arvostelun ohella. Me olemme siinä tilanteessa, että meidän täytyy ratkaista nykyongelmat, päivän polttavat ongelmat, mutta myös tulevaisuuden ongelmat, sillä Bulgarian raja on ulkoraja, satojen kilometrin ulkoraja, ja meidän täytyy ratkaista siellä lukuisia ongelmia. Minä kiitän komission jäsen Malmströmiä siitä, että hän korosti juuri näitä tekijöitä. Ja solidaarisuusvälineen käyttöön otosta hän myös puhui, sillä me emme itse onnistu ratkaisemaan näitä ongelmia, jos kaikki jäsenvaltiot eivät suhteellisesti oma väkilukuunsa nähden osallistu tähän työhön. Ja kiitän myös Kreikan varapääministeriä sillä eh, tästä saimme hyvin arvokasta kokemusta eh, Bulgarian kannalta. Välimeren maat tietysti tuntevat tämän tilanteen ja meidän valtiomme kansalaiset ovat tyytyväisiä siihen solidarisuuteen ja ta- talousapuun, jota saamme. Благодаря, Kirilov, kiitokset eh, puhemies. Tämä Bulgarian kriisi alkoi viime vuoden elokuussa. Me olemme hyväksyneet tällaisen kriisisuunnitelman ja siinä on kymmeniä eri toimikohtia ja ne on saatu käyttöön tämän vuoden puolella. Bulgarian rajan rajan ylittävien laittomien maahanmuuttajien määrä on vähentynyt. Ei ole enää kyse mistään jättimäisestä virrasta. Turvapaikanhakijoiden määrä on kuitenkin massiivisesti noussut. Hallituksemme on reagoinut tähän riittävästi. Ei ole ollut minkäänlaisia tarttuvia tautiepidemioita täällä tuolla alueella. 2013 pakolaisten määrä on useaan otteeseen noussut, mutta Bulgaria pystyy selviämään kuitenkin ilman tuota artikla 133, kuten viime syksynä selvisimme. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Malmström, komission edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuuntelin tuossa tulkkauksen Suottajan anteeksi, että kesti hetken. Euroopan eh, parlamentin eh, oma ryhmä on vierailut Bulgariassa, samoin minun virkamieheni. Olemme saaneet monia raportteja siitä, että Bulgarian tilanne on hyvin vakava. Hyvin monet ihmiset ovat tulleet maahan lyhyessä ajassa, maahan, joka ei ole ollut vielä valmistautunut tähän. Viime vuonna heitä oli 11-12 000 pakolaista. Tämä on hyvin paljon maalle, jolla ei ole valmiita rakenteita vastaanottamiseen. Bulgarialle tämä on hyvin suuri määrä pakolaisia, muille maille ei ehkä niinkään. Tämä täytyy suhteuttaa siihen, että esimerkiksi Saksaan, Ruotsiin tai muihin maihin tämän verran tulee lyhyemmässäkin ajassa. Tilanne on edelleen hyvin huolestuttava ja Euroopan unioni samoin kuin monet kansainväliset toimielimet, eurooppalaiset virastot ja muut ovat keränneet voimiaan ja pyrkineet auttamaan tätä yhdessä. Tilanne näyttäisi nyt olevan hallinnassa, mutta todennäköisesti paine rajalla kasvaa jälleen, koska Syyrian tilanne on hyvin ongelmallinen. Myös afganilaiset, pakistanilaiset, muut kuin syyrialaiset ovat siellä rajoilla tällä hetkellä. Heitä on syyrialaisia vain noin puolet. Eli on koko joukko asioita, jotka täytyy hoitaa, kun ajatellaan vastaanottomahdollisuuksia, eh, ihmisten eh, asuttamista ja ajatellaan myös niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet oikeuden eh, pysyä, jäädä Bulgariaan ja jotka todennäköisesti pysyvät jonkin aikaa. Samoin tämä liittyy raja-alueisiin, niillä on tehty kovasti työtä, mutta niin kuin Rova Guillaume sanoi, samalla on taattava äh, ihmisille oikeus pyytää turvapaikkaa rajalla. Bulgarian äh, toimet eivät ole Euroopan standardien eivätkä kansainvälisen lain mukaisia, jos näitä ihmisiä pyritään työntämään pois rajoilta. Raja-alueen tilanne on hyvin vaikea, aivan järkyttävä. Syyrian rajanaapurit maat ovat kantaneet valtavan vastuun, lähes 2,5 miljoonaa pakolaista. Nämä maat ovat pitäneet rajansa auki. Harva ihminen on tulossa Euroopan unioniin. Jos kaikki 28 jäsenvaltiota kantaisi oman vastuunsa, voisimme auttaa huomattavasti useampaa ihmistä. Kiireisin tuki ja apu Syyrialle on pakolaisleirien avaaminen yhdessä UNHCRn kanssa niin, että ihmiset pääsevät turvaan eivätkä joudu Äh, lähtemään vaarallisille teille, esimerkiksi äh, välimerta ylittämään päästäkseen turvaan. Minä edelleen vetoan jäsenvaltioihin. Kaikkien 28 jäsenvaltion on otettava vastaan pakolaisia alueelta. Näin voimme auttaa kaikkein heikoimpia ryhmiä tämän hirvittävän katastrofin äh, kourissa. Meidän on osoitettava solidaarisuutta Bulgarialle ja autettava Bulgariaa tästä vaikeasta tilanteesta. Kiitos hyvät naiset ja herrat, kiitos puhemies. Thank you. Kiitos teille. Ja nyt ministeri Veniselos, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Varmasti Euroopan parlamentin jäsenet hyvin ymmärtävät sen, että Kreikka nyt neuvoston puheenjohtajana todella ottaa vakavasti tämän asian. Mehän olemme Bulgarian rajanaapuri ja myöskin meillä on paljon rannikkoa ja niin kuin muutkin Välimeren maat, paineet ovat myös meillä varsin kovat päivittäin. Eikä tämä koske pelkästään merirajoja, vaan myös maarajojamme. Ja tähän on nyt törmätty myöskin Bulgarian maarajalla. Ja voimme vain vahvistaa sen, että todellakin erittäin tärkeää on nyt luottaa yhteistyöhön ja yhteistyöhön myös EUn ja Turkin välillä, jos pyritään hyvin hallinnoimaan näitä pakolaisvirtoja. Palautussopimukset, mm, jotka jokunen aika sitten saatiin allekirjoitettua Turkin ja EUn välillä. Toivottavasti nyt myöskin kunnolla täytäntöön pannaan. Ja tärkeää on pyrkiä siihen, että taakka jaetaan tasaisesti kaikkien jäsenmaiden välillä. Ja tässä nimenomaan yhteisvastuun kysymys nousee tärkeänä esiin. Neuvostossa on keskusteltu siitä, miten hoitaa nämä kysymykset liittyen pakolaisvirtoihin. On todettu, että tämä todellakin on akuutti humanitaarinen ongelma Tiedämme, että humanitaarinen kriisi on tämän kaiken taustalla, mutta toisaalta tähän liittyy myös turvallisuuspoliittisia tekijöitä. Eli nämä humanitaariset paineet ovat kovat ja on näitä pakolaisia ihmisiä, turvapaikanhakijoita, jotka haluavat ja tarvitsevat turvaa, ovat todellisesti pakolaisia kansainvälisten sopimusten määritelmien mukaisesti. Ja toisaalta tässä yhteydessä on tarkasteltava myöskin sitä, miten taata kuitenkin kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat EU:ssa. Ja näin ollen asia on tarkasteltava kahdella eri tasolla, eli mitkä ovat ne välittömät toimit, toimet, joihin on ryhdyttävä. Asioita ihmisiä ei voi jättää oman onnensa nojaan, vaan tarvitaan toimia, tarvitaan solidaarisuutta Bulgariaa kohtaan. Ja sitten tähän liittyy tämä toinen taso vielä, eli se, miten kehitellään eh, yhtenäistä strategiaa sen suhteen, miten hallinnoida pakolaisvirtoja. Yhdessä tulevan puheenjohtajavaltion Italian kanssa olemme tätä asiaa jo tarkastelleet, ja tämä on yksi prioriteetti kysymyksistä puheenjohtajuuskausillamme. EUn tulee voida reagoida tehokkaasti tämän tyyppisiin tilanteisiin. Lokakuun Eurooppa-neuvostossa käytiin varsin laaja keskustelu tästä aiheesta. Tuolloinhan taustalla oli Lampedusan onnettomuus. Ja sitten joulukuisessa huippukokouksessa esiteltiin toimiehdotukset Välimeren alueelle. Ja sitten 14.15. tammikuuta pidettiin sisäministerin epävirallinen kokous Ateenassa. Rova Malmström oli paikalla komissiota edustamassa. Ja kyseisestä tapaamisesta sitten saatiin päätelmät, jotka liittyvät tämän toimintaryhmän toimintamalliin. Eli on työstetty suuntaviivoja sen suhteen, miten toimia Tukholman jälkeen. Toivottavasti maaliskuussa sitten saadaan myöskin aloite komissiolta jotta kesäkuun Eurooppa-neuvosto voi lyödä lukkoon suuntaviivat näissä kysymyksissä. On selvää, että näihin samantyyppisiin kysymyksiin törmätään päivittäin myöskin Kreikassa, Italiassa ja Maltassa. Me voimme tässä vielä odotella, mutta asioihin tulisi puuttua kuitenkin nopeasti, koska ihan päivittäin törmätään näihin ongelmiin. Ja täällä tänään esitetyt puheenvuorot myöskin ovat hyvin tuoneet esiin sen, mitä toivottaisiin tehtäväksi. Varsin monet puhujat esittivät syvän huolensa nykytilanteesta. Ja tämä asia ei ole ongelmallinen pelkästään, kun ajatellaan Bulgariaa, vaan tämä on asia, joka tarvitsee yhtenäistä eurooppalaista EU-linjaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitän kaikkia puhujia. Tämä keskustelu on päättynyt. Ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Aiheena on Egyptin tilanne. Ensimmäinen puhuja on herra Venizelos, joka puhuu komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimissä.